Hyvät kollegat, voisimmeko aloittaa? Aivan ensiksi minulla on työjärjestö, työjärjestyspuheenvuoro edustaja Moltserilta. Viittaan tässä äh, 150. Eh, eh, huhtikuuta pidetyssä istunnossa eh, Hans-Peter Martinin läsnä ollessa väitti, että että, että, että minun paikallani oli joku väärä henkilö äänestänyt muka, joka on nyt sitten puhemiestössä todettu väävirheelliseksi tiedoksi, että minun kortillani muka olisi joku väärä henkilö äänestänyt. <clears throat> Mutta äh, tämä, äh, tässä on nyt loukattu minun persoonani ja minä äh, olen harkinnut oikeustoimia. Hans-Peter Martin on täällä jäsenenä ja hän on jatkuvasti tälle kollegoille, sitten Itävallan kansalaisille välittänyt jatkuvasti halventavaa tietoa minua Äh, herjaavassa äh, hengissä. Minä edellytän, edellytän anteeksi pyyntöä puhemiehistön äh, suosituksesta. Thank you, Mr. Meltzer. Kiitoksia edustaja Möltsen. Niin kuin kollegat tietävät, tämä kone tarkastettiin viimeksi ja huomattiin, että ei ollut käytetty mitenkään sopimattomasti tätä laitetta. Asia on selvennetty. Huomaan, että edustaja Martin haluaisi puheenvuoron aivan lyhyesti. Olkaa hyvä. Können Sie, Frau Präsidentin, bitte für die... Pyytäkö, että täällä salissa oltaisiin hiljaa? Jos jos minua äh, äh, rangaistaan päivärahan menetyksellä, minulla on oikeus tällaisen henkilökohtaisen kommentin 190 149 äh, pykälään viitaten peruutan sanoni, sanani ja minä olen täällä oikeasta äh, radikaalien joukoista. Olen äh, tämän puheen, miten ne olen sanonut, niistä olen sanonut, siinä niiden sanojeni takana seison. Mutta täällä äh, nämä välihuudot ovat niin törkeitä, että niitä tässä ole edes toistaakaan, mutta joka tapauksessa Äh, <clears throat> mutta, mutta mitä sitten tulee tähän äh, äskeiseen asiaan ja tämä äh, tekoni <clears throat> rikollisuuteen. Niin siinä pyrittiin viitata rikosoikeudellisiin toimenpiteisiin, mutta sellaisia tämmöisiä ei ole koskaan toteutettu. Se on sitten itä, itävaltalaisten viranomaisten asia sitten ja nämä <clears throat> Ja nä, tämä, ei minusta tätä ei voida hyväksyä. Niin, asia on nyt selvennetty ja meillä on lisä työjärjestyspuheenvuoropyyntö. Edustaja Donis, olkaa hyvä. Signor Presidente, come ella sa e come invece... Rouva puhemies, kuten te tiedätte, kuten, mutta monet eivät tiedä, koska meillä on tiedon tiedon puute me ha- ja halutaan painaa villaisella jokin asia, niin Euroopan tuomioistuin on, on antanut päätöksensä tästä pitkän valinnesta riita kysymyksestä ja se on saanut minut asettumaan vastakkain kettoa vastaan. 24. toukokuuta haluttaisiin saada päätös, mutta e, tätä ei ole vielä vahvistettu kun kansalliset viranomaiset ovat ilmoittaneet. Parlamentti on tuomittu maksamaan nämä kulut tämän tuomioistuimen päätöksen ansiosta. Parlamentti parlamentti näkee, että sen edustus on tällä hetkellä oikeudellisesti vahvistuttu, mutta 4. toukokuuta saatiin jonkinlainen harhaanjohtava, vähän huono tiedonanto puhemiehistölle, jossa sanottiin, jossa sanottiin, että vielä kerran pitäisi tarkistaa toimivalta jotta voitaisiin vain todeta, että on, on kirjattu ylös tämä tilaisuus ja on pyydetty, että komissio kokoontuisi ylimääräiseen kokoukseen. Ja kun kyse viimeisestä täysistunnosta lainsäädäntökaudella, minä ainakin haluaisin, minä en halua, että tätä venettäisiin seuraavalle lainsäädäntökaudelle. Pyydän, että huomisen mennessä tämä paha virhe, lisävirhe korjattaisiin ja se noudatettaisiin tuomioistuimen päätöstä. Rouva puhemies, minä olisin toki toivonut, että Euroopan parlamentti olisi säästynyt tältä vakavalta oikeudelliselta tappiolta, mutta kaikesta huolimatta minä olen erittäin iloinen ja tervehdin kollegoja Kiitoksia tästä teidän kommenttinne. Annetaan eteenpäin puhemiehistön kokoukselle tänään iltapäivällä. Seuraava eh, kohta esityslistalla on äänestys päätökseksi pysyvien valiokuntien toimivalta. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Ei ollut lainkaan selvä, joten tämä täytyy tarkistaa. Voisimme ne tarkistaa asian koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja hyväksytty. Seuraavaksi kokonaisuudessaan tämä ehdotus äänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Mitä tulee Seuraavan esitystä kohtaan kyse on ehdotuksesta päätökseksi ajatellen parlamenttien välisistä suhteista vastaavat valtuuskunnat. Ja seuraavaksi edustaja Wörs. Hyvä puhem... rouva puhemies, minun ryhmäni haluaisi erillisäänestystä kohdasta yksi alakohta A, joka kuuluu seuraavasti siteeraan Albania, Bosnia. Albanian, eh, Bosnia-Herzegovinan, Serbia, Montenegron ja Kosovan välisistä suhteista vastaava val- valtuuskunta. Tämä minun mielestäni merkitsisi todellista Kosovon tunnustamista, joka ei kuitenkaan ole hyväksyttävissä, mutta pyydän kuitenkin erillisäänestystä tästä kohdasta. Kiitos rouva puhemies. The request is outside the deadline, but if tässä on mennyt määräaika ohi, mutta jos kukaan ei ole sitä vastaan, niin hyväksymme. Mr. Posselt. Edustaja Posselt. Frau Präsidentin, ich habe Schweden. Äh, äh, puhemies, talo no, kolme neljäsosan enemmistöllä äänestänyt Kosovon riippumattomuudesta, kuten kaikki jäsenmaatkin. Me emme hyväksy tämmöistä korjausehdotusta. Is, is the house... Onko parlamentti tyytyväinen siihen, että tehdään erillisäänestys vai ovatko jäsenet eri mieltä? Vaikuttaisi siltä, että nyt vastustetaan erillisäänestystä, joten menemme eteenpäin niin kuin alun perin oli aikomus. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten ehdotus kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja hyväksytty. Kiitos. Seuraava kohta on äänestys edustaja Morionin mietinnöstä direktiivin ja yhteisen kalastuspolitiikan alalla tehtyjen 11 vanhentuneen päätöksen kumoaminen A60203-2009 tästä nimenhuutoäänestyksellä. Yhdellä äänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja hyväksytty. Onnittelut edustaja Morionille. Seuraava mietintö on myös edustaja Morionin eh, Siinä eh, kumotaan 14 vanhentunutta asetusta kalastuspolitiikan alalla. Eh, yksi äänestys, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Onnittelut jälleen esittelijälle. Seuraava kohta esityslistalla on äänestys edustaja Stavrevan mietinnöstä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tuki maaseudun kehittämiseen nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja hyväksytty onnittelut esittelijälle. Seuraava mietintö on edustaja Onestan vetoomuksia koskeva menettely tästä nimenhuutoäänestyksellä tarvitaan määrä enemmistö. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Onnittelut edustaja Onnestalle. Seuraava mietintö on edustaja Bögen 17. päivä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttaminen. Tästä nimenhuuto äänestys, Määräenemmistö tarvitaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Jälleen onnittelut esittelijälle. Seuraava mietintö on edustaja Haugin lisätalousarvio numero 4 2009. Me tarvitsemme tässäkin määräenemmistön ja äänestys nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja se on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Seuraava mietintö on myös edustaja Haukin mietintö lisätalousarvio numero 5 2009 ja tässäkin nimenhuuto äänestyksellä ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Sekin hyväksyttiin. Tästä onnittelut esittelijälle. Seuraava päätöslauselma esitys teollisuusvaliokunnasta televisioiden energiamerkinnät. Äänestämme päätöslauselma esityksestä ei tarkistuksia, tähän tarvitaan määräenemmistö ja nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Ja seuraava esityslista kohta on päätöslauselmaesitys eh, teollisuusvaliokunnasta. Kotitalouksien jäähdytyslaitteiden energiamerkinnät. Tässäkin eh, nimenhuuto äänestys, jos tarvitaan määräenemmistö ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. se hylättiin. Ei saatu aikaan määräenemmistä. Seuraavaksi päätöslauselmaesitys kehitysyhteistyövaliokunnasta 2009 vuotuinen toimintaohjelma valtiosta riippumattomien toimijoiden paikallisviranomaisten rooli kehityksessä. Tässä nimenhuuto äänestyksellä yksinkertainen enemmistö Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja hyväksytty. Seuraava kohta on edustaja Kobetin mietintö Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen muuttaminen. Äänestämme tästä eh, tekstistä eh, valiokunnan, eh, vastuvaliokunnan tarkistukset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestän tarkistuksesta yhdeksän. Se tulee kolmessa osassa nimenhuutoäänestyksellä. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja toinen osa, sekin nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja hyväksytty. Rova Frasoni. Thank you, Madam President. We had asked... Kiitoksia me olemme äh, välittäneet äh, äh, puhemiestölle tästä äänestysjärjestyksestä, jossa pyydettiin viemään tämä takaisin valiokuntaan, palauttamaan valiokuntaan. Puheenjohtaja, puhemies kiistää, että sellaista tietoa mukaan ei olisi tullut. Frassoni sanoi, että kyllä on. Voitte esittää tällaisen pyynnön. 168 kohdan mukaisesti ennen lopullista äänestystä milloin tahansa. Committee? No niin, pyydän, pyydän nyt, että tämä asia palautetaan valiokuntaan, niin selittäisin myöskin miksi. Kiitos kovasti, rouva puhemies. Tässä tämän lainsäädännön valmistelussa puhumme vaikutusalan analyysistä paljon, eli että aina kun uusi, uusi sääntö hyväksytään, täytyy pyytää sitten selvittämään, mikä sen vaikutus tulee olemaan. Ja me katsomme, että, täs, että mitä tähän uuteen sääntöön tulee, mitä, mistä äänestämme, me emme tule tässä voi ymmärtämään, mitkä tulevat olemaan sen seuraukset sitten Äh, jos lähdemme muuttamaan lainsäädäntötapaamme dramaattisesti näin, että meillä on tällaisia yh, yh, yh, yhteisvaliokuntia, moni, moninkertaisia useita esittelijöitä, ja niin että sitten myöskin äh, äh, täysistuntoon saattaa tulla ihan päin täys, toisinsa nähden päinvastaisia ja ristiriitaisia ehdotuksia meidän ryhmämme vaati, että asia palautetaan valiokuntaan ei siksi, että, me, että uskoisimme, että tilannetta täytyy parantaa, vain että vain siksi, että emme halua jatkossa vaikeuttaa lainsäädäntöelämäämme. Kiitos kovasti. Kiitoksia edustaja Frasoni. nyt otan vastapuolen puheenvuoron. Edustaja Lainen, haluatteko ilmaista vasta mielipiteenne? Kiitos puhe, puhemies. Euroopan unionin uudistaminen on hankala asia, mutta Euroopan parlamentin uudistaminen näkyy olevan vielä hankalampi prosessi. Kuten Frassonille sanoisin, että, että tätä uudistusta on nyt puuhattu kaksi ja puoli vuotta. Meillä on uudistusryhmä, jossa Monika Frassonikin on ollut jäsenenä, ja meidän valiokuntamme on sitten tämän uudistusryhmän suosituksia seurannut, noudatellut sitten. Me on ehdottaneet siinä, mitä nyt on sitten käsitelty kahden ja puolen vuoden aikana käydyssä keskustelussa. Sen vuoksi ei ole mitään järkeä tätä nyt enää palauttaa mihinkään. Nyt me olemme saaneet työmme valmiiksi, nyt äänestämme ja, ja todemme, to, olemme todenneet, että seuraavalla lainsäädäntökaudella tulee huomattavia parannuksia työhemme. Now, Mr. Cor- Kiitoksia vielä esittelijä Corbett. Puhemies, tässä ei pidä varmastikaan lisätä enää mitään, paitsi että Monika Frasonin perustelut näistä tarkistuksista voisi olla syynä äänestää näitä tarkistuksia vastaan, mutta ei se ole syy palauttaa koko pakettia eh, valiokuntaan suuntaan. Silloin ei hyväksyttäisi mitään näitä tarkistuksia. Se olisi hyvin valitettavaa. Niinpä eh, edustaja Frasonin ehdotuksen puolesta, että lähetetään takaisin valiokuntaan. Ja sitten vastaan tyhjää. Tämä oli melkoisen selvää. Me jatkamme äänestyksiä ja me olemme tulleet tarkistuksen yhdeksän kolmanteen osaan nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 23, se tulee kahdessa osassa. Ensimmäisen osan puolesta ja vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29. Se tulee kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ensin toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32 erillisäänestyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tästä voidaan vielä tehdä koneellinen tarkistus. Tarkistus 32 äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Tarkistus 33. Se tulee kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Anteeksi, se on äh, nimenhuutoäänestyksenä. Eli ensimmäinen osa, tarkistus 33. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. hyväksytty. Ja toinen osa tarkistuksesta 33, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja hylätty. Ei saatu määräenemmistöä aikaan. Tarkistus 42, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 45 puolesta vastaan tyhjää. Meidän pitää varmasti tarkistaa tämä koneellisesti, eli tarkistus 45, koneellinen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 58 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 62 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja se hylättiin. Ja nyt äänestämme tarkistuksesta kahdeksan. Kohta kohdalta äänestyksenä nimenhuuto äänestys ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nimenhuutoäänestys myös toisesta osasta. Tarkistus kahdeksan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 61 on vedetty pois. Tarkistus 63, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja se hylättiin. Nyt äänestämme tarkistuksesta 10. Nimenhuutoäänestys alkaa tarkistuksesta 10. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se hyväksyttiin. Tarkistus 53 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se hylättiin. Niin menemme tarkistukseen 14 puolesta. Tarkistus 14. Vastaan. Tyhjää. Hyväksy. Tarkistetaan tämän koneellisesti. Siihen tarvitaan määräenemmistö, joten tarkistus 14 Koneellinen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja hyväksytty tulos. Olen saanut kompromissitarkistuksen 69 155 kohta 4 nykyisessä työjärjestyksessä ja tässä äänestetään tästä, onko äh, sitä vastaan kukaan. Äh, näin ei ole, joten kompromissitarkistus 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mielelläni tarkistan tämän koneellisesti, eli 69 koneellinen tarkistus alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se hylättiin. Ja nyt tulemme tarkistukseen 17. Kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa, tarkistus 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sanoisin, että se varmastikin hylättiin, koska tarvitaan määräenemmistö, mutta eh, tarkistetaan se vielä, jos haluatte. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Ja nyt äänestämme tarkistuksesta 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 64 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja tulos hylätty. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 55, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Tarkistus 55. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja se hylättiin. Ja siitä syystä tarkista, otamme tarkistuksen 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Edustaja Kobet. Ennen kuin lähdetään äänestämään muutosetyksistä 4090 ja 67, haluaisin, että pyytää teitä muuttamaan äänestysjärjestystä niin, että numerosta seitsemän äänestettäisiin ensin. Se olisi helpompi meidän sitten edetä tässä järjestyksessä. Se on valiokunnan muutosesitys. Kukaan ei ole ilmeisesti vastaan, joten toimimme niin kuin esittelijä toivoo. Tarkistus 67 ensin nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se hylättiin. Menemme nyt sitten takaisin tarkistukseen 49. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Tiedättekö, miten äänestätte? No niin, nyt äh, saitte tarpeeksi aikaa, joten äänestys päättyy ja hyväksytty. 65 raukeaa siis. Ja nyt tulemme äh, päätösesitysäänestykseen. Äh, Äänestämme siitä nimenhuutoäänestyksenä ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja äh, hyväksytty. Onnittelut tästä edustaja Kobritille. Ja nyt äh, keskeytämme äänestyksen äh, puhemiehen puhetta varten. Liebe Liebe Arvoisat kollegat, muutaman viikon eh, kuluttua 4. 7. kesäkuuta välisenä aikana Euroopan, kansan, Euroopan kansalaiset eh, valitsevat uuden Euroopan